No niin, siirrymme sitten toiseen puoliskoon tätä kokoustamme. Kiitoksia. Eli meillä on nyt IMKON kokous ja tänne jurin jäsenetkin oikein lämpimästi ovat tervetulleita jäämään. Tämä liittyy sopimuksiin. verkkokaupan ja muun etämyynti muiden etämyyntituotteiden kauppaan liittyviin sopimuksiin. Ja annan saman tien puheenvuoron jälleen herra Sotmajerille. Hän esittelee tämän ehdotuksen ja vaikutusarvioon verkkokaupasta ja muusta tuotteiden etämyyntiin liittyvästä ehdotuksesta. Thank you very much, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja koska olemme nyt aikataulusta jäljessä, yritän puhua mahdollisimman lyhykäisesti. Sanoisin vain, että on tärkeää panna nyt merkille se, että jälleen Samoin kuin digitaalisessa, digitaalisen sisällön ehdotuksessa tämä on yksi näistä ensimmäistä ehdotuksista yhtenäisten digitaalisten markkinoiden lainsäädännössä. Ja monia muitakin tulee tulevina kuukausina. Tässä on monia toimia, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, mutta tässä nähdään se, että yksi tärkeimmistä ehdotuksista, joka identifioitiin digitaalisilla yhteismarkkinoilla, liittyy sopimuslainsäädäntöön. Ja kuluttajille tämä liittyy yhdenmukaisuuteen, esimerkiksi siihen, että ei saa oikea tuotetta tai se on rikki. Ja tässä on kysymys silloin myös oikeussuojakeinoista. keinoista Kuluttajan suojalainsäädäntö on tässä tärkeä asia. En anna teille nyt mitään lukuja. Saatte ne, jos haluatte, mutta en halua teitä niillä kiusata nyt. Ennen kaikkea huomasimme sen, että vain hyvin pieni osa kuluttajista, EU-keskiarvo on 38 prosenttia, on tarpeeksi luottavaisella mielellä ostaakseen muista maista verkkotuotteita. Kolme Kymmenestä on huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, jos eh, joku menee väärin. Tai saavatko he korvauksia, jos eh, tuotetta ei toimiteta tai se on virheellinen. Ja tämän ehdotuksen kautta me haluamme antaa kuluttajille hyötyä. He saavat enemmän ö, eh, tuotteita edullisemmin ja myös kokonaisuudessaan korkeamman kuluttajasuojan tasoon yrityksille kansallisten, kansallisen sopimuslainsäädännön erot ovat merkittävä este 40 prosentille. Tämä todella luo oikeudellista epävarmuutta ja yritysten välille me haluamme tuoda sellaisen tilanteen, että yritykset voivat samojen, samojen sääntöjen puitteissa myydä kaikkiin maihin digitaalisilla markkinoilla – ja yhdessä tutkimuksessa me tutkimme tätä ja 50 prosenttia, 57 prosenttia yrityksistä tällä, näiden sääntöjen puitteissa voisi lisätä tai aloittaa verkkomyynnin ulkomaille. No aloitetaanpa tästä virtahevosta olohuoneessa, eli tämä jakko online- ja offline-sääntöjen välillä. Tämä on usein tuotu esille keskusteluissa. Muistatte varmaan edellisessä johdannossani että sanoin, että yksi tuloksista julkisessa kuulemisessa oli se, että ihmiset sanovat, että jos harmonisoidaan digitaalinen sisältö ja yritetään toimia mahdollisimman johdonmukaisesti myös online myyntilainsäädännön kanssa, ja näin me toimimme. Ja sitten meillä sanoittiin myös samassa kuulemisessa, että jos yhdenmukaistatte online-myyntisäännöt, niin yrittäkää olla mahdollisimman johdonmukaisia myös tällaisessa paikan päällä tehtävässä, tehtävän myynnin sääntöjen kanssa. No tämä on aivan järkevää, mutta meillä ei ollut dataa tähän face-to-face myyntisäännöstöön. Ja jos puututaan lainsäädäntöön, niin sitä täytyy tehdä parantaa, parempaa. Me siirsimme aikaisemmaksi tässä myyntidirektiivin data keruuta. Meillä on ensimmäiset tiedot jo heinäkuussa ja kesäkuun, kesälomien jälkeen saadaan muut tiedot. Ja ajatuksena on se, että heti kun meillä nämä tiedot ovat, me toimitamme ne niin teille kuin neuvostollekin, niin loppujen lopuksi meillä on johdonmukainen sääntökokoelma. No miksi olemme tehneet tällä tavalla nyt. Meidän mielestämme tuntuu järkevältä ajata, alkaa tässä, aloittaa digitaalisesta ulottuvuudesta. Selkeästi tunnistettiin se, että digitaalisen sisältöön täytyy nyt puuttua nopeasti. Se täytyy hoitaa nopeasti, muuten ö, myöstytään junasta. Digitaalinen sisältö yksinään on suhteellisen pieni asia vielä. Se tietysti kasvaa paljon, mutta se on kohtalaisen pieni osa koko verkkomyyntiä. Jos me haluamme saada sellaisen kasvupyrähdyksen kuin haluamme, niin silloin digitaalista sisältöä ei voida yksinään pelkästään käsitellä. Tämän vuoksi meillä täytyy olla digitaalinen ulottuvuus tässä ja tämän vuoksi toimimme niin kuin toimimme. Ja tämän lisäksi kuulemisissa huomasimme viime kesältä kaikista näissä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa käydyissä keskusteluissa, huomasimme siis, että olemme kattaneet mahdollisesti lähestulkoon kaikki ne kysymykset, jotka ö, pätevät niin online kuin offline myyntiinkin. Kenties vain joitakin erityisasioita, jotka liittyvät offline myyntiin, mutta suurimman osan asioista olemme kattaneet. Suurimmat, suurin osa ongelmista on löydetty. Mutta komissio tiedonannossaan, joka liittyy näihin kahteen ehdotukseen, sanoi hyvin selkeästi, että me haluamme hyvin johdonmukaiset säännöt tässä. Ja kuten sanoimme, nämä, tämän tataan vielä toimintamme tähän lainsäädäntöehdotukseen. Ehdotuksen osalta voin puhua hyvin lyhykäisesti. Tässä on kolme sisältösuuntausta en mene yksityiskohtiin. Ensimmäinen su- sisältösuuntaus on se, että tässä pidetään kiinni näistä myyntidirektiivissä olevista, olevista asioista. Keskitytään rajat ylittävään kauppaan ja pidetään tämä yhteydessä myös digitaaliseen sisältöön. Eli tässä on yhteensopivuustesti, oikeussuojakeinot ja se, miten niitä voidaan hyödyntää. Toinen merkittävä seikka on se, että lisäämme kuluttajasuojan tasoa verrattuna myyntidirektiiviin. Siis huomattavasti lisäämme ja tärkeää tässä on myös kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen pidennettävä todistustaakan määräajan lisääminen. Tämä on merkittävä kuluttajasuojan lisäämiskeino. Ehdotuksessa otetaan pois velvoite kuluttajalle, kuluttajalta tietyssä määräajassa ilmoittaa toimittajalle, tätä ei enää tarvita. Ja kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus, jos tuote ei ole sellainen kuin se pitäisi olla, vaikka se olisi pieni ero. Käytetyille tuotteille voi olla lyhyempi takuaika ja sitten tässä täytyy olla selkeämmät ja paremmat säännöt näistä oikeussuojakeinoista niin, että kuluttaja voi siirtyä ensimmäiseltä toiselle tasolle oikeussuojien osalta. Joten tässä halutaan merkittävästi parantaa kuluttajan suojaa. Ja sitten johdannaton niin viimeinen seikka on se, että viimeisin suuntaus on se, että me pidimme kiinni pelkästään emme pitäneet kiinni pelkästään sisäännöstä, vaan myös sanamuodoista myyntidirektiivin osalta, ja me kun muutimme jotain, niin silloin sanamuoto tulee näistä tarkistuksista, joita tämä parlamentti on ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt myyntilainsäädäntöön. Tai olemme sovelta, ottaneet mukaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja lakitekstiä, joka on modernimpaa kuin vuoden 1999 direktiivi. Me keskitymme lähestymistapaan ja todellisiin ongelmiin ja muutos edellisen lähestymistapaan lähestymistapaan verrattuna on se, että meillä oli direktiivi, tämä on direktiivi, joka jonka tavoitteena on täysharmonisointi. Siinä keskitytään todellisiin ongelmiin ja me haluamme, että kuluttajien luottamus kasvaa ja yritykset voivat yhden ainoan sääntösetin puitteissa markkinoida tuotteitaan. Kiitoksia. Ensin varjoesittelijä, im, varjoesittelijä IMKosta ja mahdollinen Jurin varjoesittelijä henkilöt. Tässä luettelossa ovat Pascal Arhemon, Lisi Anderson, Pascal Durand, Marco Zulu, Constance Le Grip, Evelyn Gephardt, Angel Jambaski, Cecilia Wikström, Yuri Mestalka, Joel Berg, Bergeron. Um, some of those are not in the room, some of them are. If anybody... Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Pyydän teitä ilmoittamaan siitä nyt. Pascal, ole hyvä. Ähm, zunächst und einleitend möchte ich... Kiitos, Viki. Aivan ensin haluaisin äh, sanoa, että itse olen äh, täyden harmonisoinnin äh, kannattaja täysin sydämin ja näin tämä on mielestäni hyväksi kaikille, myös niille, jotka nettikauppaa, verkkokauppaa harjoittavat. En taida olla täällä ainut, joka täyttä harmonisointia ajaa. En ole varmaan myöskään yksin vakuuttunut siitä, että tällä hetkellä on myös muita mielipiteitä. Esimerkiksi neuvostossa monet jäsenvaltiot eivät ole vielä täyden harmonisoinnin erinomaisuudesta vakuuttuneita. Ja nyt meidän täytyy löytää sitten perusteluja näiden tahojen vakuuttamiseksi. Ja kyllä tämän päivänkin kokous on osa tuota työtä neuvoston vakuuttamiseksi. Nyt meidän on pyrittävää löytämään perusteluja ja argumentteja tämän ehdotuksen puolesta. Uskon, että tämä on hyödyksi niin kaupalle kuin kuluttajillekin. Minulla olisi kuusi kysymystä. Antakaa minulle, pyytäisin, että saamme myönteisiä argumentteja vastustajienkin vakuuttamiseksi. Kaksi direktiiviä on jo olemassa. Ja nyt ensimmäinen kysymykseni liittyykin siihen, että kahdesta direktiivistä tulee nyt neljä. Ja, ja direktiivihän tarkoittaa sitä, että se on täytäntöönpantava jäsenvaltioissa, mutta se ei kuitenkaan merkitse samaa kuin täydellinen harmonisointi. Ja Meillä on vuodelta 1999 kauppadirektiivi, sitten meillä on kuluttajadirektiivi vuodelta 2011 ja nyt nämä kaksi uutta direktiiviehdotusta tulevat näiden lisäksi. Kysyisinkin komissiolta, että onko jossain vaiheessa pohdittu sitä, että tehtäisiin yksi yhteinen direktiivi tai että täydennettäisiin yksinkertaisuuden nimissä näitä kahta vanhaa direktiiviä. Toinen asia, joka minua on pohdituttanut on tämä ero online ja offline kaupan välillä. Tällä hetkellähän tässä tehdään ero ja oikeudet ovat erilaiset riippuen siitä, jos kohtavan tuotteen ostaa kaupasta tai fyysisesti kaupasta itse tai jos sen tilaa verkkokaupasta. Ja direktiivissä 99 direktiivi vuodelta 1999 tällä hetkellä REFIT-prosessissa ollaan uudelleen tarkastelemassa ja kysyisinkin, että onko teillä jotain välitietoa jo tilanteesta ja mitä jatkotoimia komissio toivoisi tässä prosessissa, mm, jos haluaisimme nyt esimerkiksi muuttaa tehtyä ehdotusta vai pitäisikö tehdä vielä yksi lisäehdotus kahdesta viisi. Eli mikä, tämä komission, mikä komission mielestä käytännössä olisi helpointa? Sitten kolmas kysymys liittyy vaikutusarviodirektiivin vaikutusten arviointiin. Siinähän, jos äh, saavutetaan äh, täydelliseen harmonisointiin, niin voidaan äh, parantaa PKT-taloudella 3 prosenttia, eli 4 miljardia euroa vuodessa. Ja kysyisin, että onko teillä vastaavaa arviota siitä, jos online ja offline puoli harmonisoitaisiin rinta rinnan? Onko, oletteko arvioineet äh, tällaisen mm, kaiken harmonisoinnin vaikutuksia? Voisiko kasvu olla sitten vieläkin merkittävämpää? Neljäs seikkani, ja tämä on mielestäni hyvin keskeinen kysymys ehdotuksessa, nimittäin tuo todistustaakan kääntäminen nyt muuten sitten kuudesta kahteen vuoteen. Tämä on kuluttajalle tietenkin hieno juttu, mutta ei ehkä niinkään kauppialle. Kysyttiinkö tästä kauppialta? Ovatko tyytyväisiä? Pystyvätkö elämään tämän ehdotuksen kanssa? Ja mm, ne haluaisin ehkä pyrkiä aikaansaamaan perusteluita kauppiaidenkin vakuuttamiseksi tämän ehdotuksen taakse. Sitten tuo kahden vuoden määräaika, joka on ehdotuksessa tällä hetkellä. Puhutaan kaiken harmonisoinnista, siis myös niissä jäsenvaltioissa, joissa määräaika on pidempi siis kuluttajan suojaa voitaisiin mahdollisesti lyhentää. Kuluttajan suoja, suojakauttaa ehkä lyhennettäisiin, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa käsittääkseni tapahtuisi juuri näin, samoin Alankomaissa, Irlannissa ja Suomessa. Siis se heikennettäisiin kuluttajan suojakautta. Pelkiässä ja Ranskassa on niin, että tämä eh, vuoden 1999 direktiivin suojakausi siinä tapauksessa on pidempi, jos on ollut joku piilevä, piilossa oleva virhe. Mitenkä siihen ehkäpä suhtauduttaisiin, olisiko tässä sitten pidempi suojakausi. Ja tuo kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen on kai komissiolla tällainen ässä hihassa Eh, niitä maita silmällä pitäen niiden maiden vakuuttamiseksi, jotka muuten voisivat olla epäileväisiä. Onko puhuttu näiden jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jossa tämä suoja-aika on pidempi? Ja mitä mieltä ne ovat olleet siis kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen eh, todistustaakan kääntäminen. Eli onko tämä tasapaino, pitääkö tämä paikkansa, eh, voiko se saada hyväksynnän vai onko niin, että ne jäsenvaltiot, joiden, joissa määräaikaa nyt sitten lyhennetään, mm, niin tulevatko ne hylkäämään ehdotuksen tästä syystä? Ja tämä kaksi vuottahan koskee muuten sitten myös mm, käytettyjä tuotteita. Tällä hetkellä 13 jäsenvaltiossa tämä kausi on yksi vuotta. Se kaksinkertaistuisi, eli jos ostaisin netissä auton, niin minulla olisi tämä kahden vuoden kausi turvanani, eikä vuotta, niin kuin tähän asti. Minä en tiedä nyt, kun kyse on kuitenkin Euroopan taloudelle hyvin tärkeästä alasta, niin mitä, mitäpä autokaupassa ollaan oltu tästä mieltä. Ja samoin sitten tietenkin myös siellä offline-kaupan puolella. Kiitoksia. Kiitoksia, Lucy Anderson. Kiitoksia. Olen EPPn kollegan monista huolenaiheista yhtä mieltä, mutta minun täytyy SFDn nimissä sanoa, että meillä on hieman erilainen alku lähtökohta tähän. Tietysti me jaamme komission tavoitteen paremmin toimivista tuotteiden yhtenäismarkkinoista ja myös sen tavoitteen, että kuluttajien ja yritysten osalta asiat toimivat paremmin, samoin kuin että kasvua saadaan. Mutta en usko, että välttämättä olemme nyt tässä parantamassa monikansallisten yritysten oikeuksia tavallisten kuluttajien edessä, vaan me yritämme meillä oikeaa tasapainoa niin että kaikki hyötyvät. Ja tämän vuoksi täysharmonisointiperiaate on sellainen, että meidän täytyy vielä varata tässä kantamme tämän osalta. Ja jostakin sellaista syystä, mitä EPP-kollegakin jo toi esille, koska en halua, että päädymme sellaiseen tilanteeseen, jossa kuluttajasuoja kokonaisuudessaan heikkenee. Jotkut komission tekemät valinnat tämän nimenomaisen asian su- suhteen vaativat vielä enemmän tarkastelua, joten meillä on tässä tiettyä tarkasteluvaraumaa. Minulla on kysymys siitä, minkä vuoksi tiettyjä oikeuksia parannetaan tai halutaan ehdotuksella parantaa ja toisia taas ei esimerkiksi, missä on kuluttajien ö, todistus joistakin asiasta tässä, missä yritysten osalta. Vaikutusarvioinnissa huomasin erään seikan, ja komissio toi esille tämän sopimuslainsäädännön ja sen, että yrityksistä tuntuu siltä, että jäsenvaltioiden sopimuslainsäädännön eroavaisuudet estävät yritysten toimintaa. Kun katsotaan vaikutusarvioinnin teknisiä liitteitä, niin tämä perustuu kaikki hyvin vähäiseen yritysten kuulemiseen, joten komissiolta nyt kysyn, että missä on todisteet tästä. On hyvä kuulla, että kun halutaan parantaa säätelyä, niin siitä täytyy tehdä todella parantaa, mutta en usko, että me saamme tällä tai pelkään, että me saamme vielä huonomman diilin tässä kuluttajille ja eritoten tekoyrityksille. Sitten muutama muu seikka vielä. Miksi valita yksi, mutta ei toista? Yhdistyneessä kuningassa, kuningaskunnassa meillä on tärkeä ongelma tässä ö, lyhytaikaista oikeudesta torjua tuotteet silloin, kun ne ovat virheellisiä. No komissio ehdottaa, että tämän sijaan meillä pitäisi olla velvoite korjata tai korvata tuote. No, valitan, mutta todellisessa elämässä ihmisten täytyy tietää, miten tässä mennään. He eivät halua jatkuvaan taisteluun tässä jälleenmyyjän kanssa siitä, että voidaanko joku tuote korjata vai pitääkö se korvata toisella. Ja kuluttajajärjestötkin meille tästä ovat sanoneet myös. Tämä suoja-aika on erittäin tärkeä asia. Tämä mainittiin aikaisemmin. Tässä täytyy olla jonkinlainen kompromissi, joka saadaan aikaiseksi. Puhuitte siitä, että neuvostossa täytyy tietyt jäsenvaltiot vakuuttaa. No, tässä on paljon liikehdintää tapahtunut, kun, ja muuten tämä täysharmonisointi ei toimi. Sitten kansalliset oikeussuojakeinot. Me haluamme komissiolta tässä selvennystä. Olen ymmärtänyt, että huolimatta tästä harmonisointilähestymistavasta jää vielä tiettyä joustavuutta kansallisten oikeussuojakeinojen osalta. Ja yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö on yhdenlainen, toisissa jäsenvaltioissa on muita vaihtoehtoja. Onko tässä mitään joustoa nyt oikeussuojakeinojen osalta harkittu ja haluan, haluaisin, että vastaatte tähän kysymykseen. Sitten todistustaakka. Hyvältä kuulostaa, mutta jos Euroopassa kuullaan eri kuluttajajärjestöjä, niin esimerkiksi miten tärkeä ää, tämä oikeus, ää, todistustaakka kysymyksen muuttuminen on käytännössä. Minä tiedän kyllä, mitä suojajärjestöt sanoisivat, mikä on prioriteetti, kun valitaan eri vaihdoista. Äskettäisessä ö, ö, vaikutusarvioinnista EU paremman lainsäädännön osalta tuli esille se, että tarvitaan paljon enemmän todisteita siitä, miksi e, tiettyjä vaihtoja ei pohdittu, miksi niitä ei pohdittu, millä perusteella. Monet eurobarometritutkimukset eivät ole välttämättä niin hirvittävän hyödyllisiä, jos halutaan todellakin pureutua asian ytimeen. Sitten sopimuksen purkaminen esimerkiksi pienen virheen, pienenkin virheen takia. No tämä on ihan kiva, mutta haluammeko me tällä vahvistaa kuluttajaoikeuksia? Me voisimme tämän valita tai voisimme valita jotain muuta. Ja sitten täällä tuotiin esille se, että he, oikeudet ovat heikompia, jos ihminen ostaa normaalista kaupasta jonkun tuotteen. No ihmiset eivät ymmärrä tätä. Lopetan kohta puheenjohtaja, mutta jos jotain astu, ostaa, jotain ostaa verkossa, niin silloin saa heikommat oikeudet kuin jos menee oikeaan kauppaan ja ostaa tuotteen kaupan hyllyltä ja myös nämä sääntömääräiset oikeudet, niiden poisjättö. Me emme halua, että tällaista tapahtuu automaattisesti sopimuslainsäädännön mukaisesti. Miksi tällainen voitaisiin hyväksyä? Nämä ovat jotakin näitä seikkoja. Tässä on vielä paljon muutakin. Ei minä nyt sano, että me välttämättä, välttämättä vastustamme tätä ehdotusta, jos, varsinkin jos kompromisseihin päästään. Mutta harmonisoinnin täytyy tarkoittaa parannusta lainsäädäntöön. Pahoittelen tässä on paljon tärkeitä asioita. EPP ja SD e ovat molemmat tuoneet erittäin tärkeitä asioita esille, mutta haluaisin, että kaikilla olisi mahdollisuus puhua. Muistuttaisin kollegoille, että tässä valiokunnassa me olemme painostaneet todella vaikutusten arvioiden käyttämistä parlamentin tasolla. Ja Malcolm Harbourin edeltäjäni kanssa me sanoimme, että jos kaikista lainsäädä- lainsäädännössä mukana olleista tuntui siltä, että tärkeitä asioita ei ole otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa, niin silloin pyydämme parlamentin omaa vaikutusarviointiyksikköä tarkastelemaan tätä. Ja tässä varmaan me voisimme pyytää komissiolta syvällisempää työtä, mutta esittelijä ja ensimmäinen varjoesittelijä ovat äh, tämän jo tuoneet esille, he varmaan haluaisivat tästä keskustella. Ja jos me haluamme, että komissio menee syvemmälle, niin tämä pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti. Anneli. Kiitos Viki. Aivan ensin haluan kiittää komissiota tästä puheenvuorosta ja selityksestä. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tämä ehdotus saadaan, koska aivan liian usein on niin, että kuluttajien luottamus on kyllä äärimmäisen huono, erityisesti täällä Belgiassa, mitä siis verkkokauppaan tulee. Sääntöjen viidakko on varsinainen ja eri jäsenvaltioiden välillä erot säännöissä ovat hyvin suuret. Ja tämä aiheuttaa kyllä epämukavuutta, kun kuluttajat eivät tiedä, että mikä pätee. Ja sitten tämä on äh, kuuleman mukaan aiheuttanut lisää kustannuksia äh, yrityksille jopa 4 miljardia euroa. Minun mielestäni meidän täytyy pyrkiä parempaan sääntelyyn, eli yksinkertaisempaan sääntelyyn. Ja minulla olisi tässä kolme seikkaa, joihin haluaisin kiinnittävän huomiota. Ensinnäkin se, että ehdotus on samassa linjassa ja johdonmukainen jo olemassa olevan lainsäädännön kanssa, erityisesti kuluttajansuojadirektiivi sekä myynti- ja takudirektiivi. Ja nyt täytyy sitten katsoa, että voidaanko joitain asioita korjata muuttamalla olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja tässä ajattelen nyt esimerkiksi samoja oikeuksia online ja offline ostoksille, erityisesti kun puhutaan myös vahingonkorvauksista sekä oikeussuojakeinoista, kun niitä tarvitaan. Eli näihin täytyisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Toinen seikkani liittyy tuohon takuukauteen ja tuohon ää, todistustaakan käänteisyyteen. Meillä on oltava sellaiset säännöt, että ne hyödyttävät kuluttajaa realistisella tavalla oikeassa elämässä. Kuluttajahan voi valita joko tuotteen korvaamisen tai tuotteen korjaamisen välillä. Miksi komissio on tällaisen valinnut. Totta kai haluaa korvaavan tuotteen sitten. Ja sitten täällä puhutaan eri tuotekategorioista, erilaisista tuotteista. Ja mm, ei tämä mielestäni ole kuluttajille kestävää, että esimerkiksi kolmen vuoden käyttö kauden jälkeen pitäisi vaihtaa vaikkapa ruutu, koska se on jo narmuntunut tai jotenkin vahingoittunut. Eli mielestäni tässä on kyllä vielä epäselvyyttä. Sitten mietin, että aikooko komissio ehdottaa tiettyjä aikarajoja tänne. Kolmas viimeinen seikkani on seuraava. On hyvin tärkeää, että näissä molemmissa tänään käsitellyissä ehdotuksissa – että ne käsitellään pakettina niin, että kun jotain tärkeää kirjataan yhteen tekstiin, niin se kirjataan automaattisesti sitten myös siihen toiseen. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia Ruokalas. Ähm, Kiitoksia. Soveltamisalasta me kaikki ymmärrämme, että komissio haluaa keskittyä digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin, mutta jos pohditaan sitä, että me emme halua auttaa tässä pelkästään suuria verkkoyrityksiä, jotka rajat ylittävästi toimivat, vaan keskittyä myös pienempiin yrityksiin, jotka eivät kenties vielä harjoita verk- verkkokauparajat ylittävistä. Hei, näillä voi olla ö, tällaista hybridimyyntiä niin online kuin offlinekin, ja Lucy Andersonkin toi jo esille tämän ongelman se, mistä, missä ongelma todella on. Eli on kahdenlaiset eri säännöt verkkokaupalle ja perinteiselle kaupalle. Kysymykseni liittyy komissionkin esiin ottamaan REFIT-toimintaan. Millä tavalla tämä lainsäädännön uudelleen tarkastelu, millä tavalla tässä tapauksessa tietoja käytetään? Jos huomataan tässä matkan varrella, että muutoksia täytyy tehdä, niin teettekö tähän ehdotukseen muutoksia vai miten tämä käytännössä oikein toimii? Millä tavalla tämä voi edetä sillä tavalla, että me loppujen lopuksi saamme ehdotuksen, joka on mahdollinen toteuttaa? Sitten tämä takuaika. No minulla on tässä vain sellainen kysymys, että millä tavalla tuotteen elinkaari otetaan todella huomioon, koska kun tämän päivän tuotteita ajattelee, niin ne saattavat hyvinkin nopeasti tulla tiensä päähän vaikkapa kahden vuoden käytön jälkeen. Teknologiakin on edennyt esimerkiksi tuossa ajassa jo niin paljon. Minusta vaikuttaisi siltä, että päteekö tämä nyt, tämä pätee pitkän elinkaaren tuotteisiin, mutta pienten tuotteiden osalta kenties kaksi vuottakin on liian pitkä. En oikein näe tämän suhdetta tuotteen elinkaareen. Ymmärrän, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia sääntöjä, mutta tähän liittyen, kun ajatellaan tätä yhdenmukaisuuskauden puutetta, siis jos tämä laajennetaan kahteen vuoteen, jossakin maissa se on kuusi kuukautta, niin minkä vuoksi komissio nyt enemmän tätä kautta korostaa takuukauden sijaan? Ja myös digitaalisen sisällön yhteydessä tuli eräs seikka esille ja pahoittelen, että kysyn tätä uudelleen, koska en vieläkään oikein ymmärrä vastausta tähän. Jos meillä on nämä kommunikoivat laitteet ja esineiden internet ihan nousemassa, niin direktiivissä sanotaan, että tämä pätee digitaaliseen sisältöön, joka löytyy tuotteista. Esimerkiksi älyjakaappien ohjelmisto. Mutta kuluttajan näkökulmasta katsottuna, jos jakaappi ei toimi, niin kuluttaja menee siihen kauppaan, joka myi hänelle tämän jääkaapin, eikä ohjelmistomyyneeseen myyneen toimittajan pakeille. No, vaikka toimit, ohjelmisto voi olla se, joka tässä nyt on rikki. No, en oikein vieläkään ymmärrä tätä. Te olette tämän selittäneet jo monen otteeseen, mutta kenties voisitte tämän vielä kerran selittää, koska jotkut parlamentin jäsenet, minä mukin lukien, emme oikein ymmärrä tätä. Thank you. Uh, first of all, uh... Kiitos. Aivan eh, ensin täytyy kyllä sanoa, että olen hiukan yllättynyt siitä, että kuluttajan kannalta ehkä on eh, liian äh, vaikea tehdä ero laitteiston tai ohjelmiston mielisuuden välillä, mutta sitten ei olekaan vaikea tehdä eroa, jos saman tuotteen ostaa verkkokaupasta tai fyysisestä kaupasta. Tämä on kyllä mielestäni äärimmäisen hämmentävää. Yleisenä periaatteena katsomme, että kuluttajalain täysharmonisointi ei saa missään tapauksessa johtaa olemassa olevan standardin vesittämiseen tai heikentämiseen. No nyt sanotaan, että tämä on uusi ala ja siksipä merkittävällä tavalla ei alenneta kuluttajan suojaa, mutta tässä ehdotuksessa aivan ilmeistä on, että tietyissä jäsenvaltioissa erityisesti mitä tulee näihin rajoitettuihin määräaikoihin, niin tämä heikentäisi kuluttajan suojaa. Ja se on kyllä mielestäni hyvin perustavanlaatuinen ongelma. Ja täytyykin miettiä, että onkohan tämä nyt sellainen liukas alamäki, että kun me verkkokaupassa laskemme standardia, niin sitten tapahtuu samoin pian tavallisessakin kaupassa, kun kerran täytyy olla sama suojataso. Haluammehan me johdonmukaisia sääntöjä. Eli me emme ole kyllä nyt vakuuttuneita tämän ehdotuksen hyödyistä. Nämä ovat mielestämme hyvin perustavanlaatuisia ongelmia, joita on käsiteltävä. Että hyväksymmekö sen lähestymistavan, että verkkokaupassa ja muussa kaupassa, online- ja offline-kaupassa on kerta kaikkiaan nämä voimassa eri säännöt. Monia ehdotuksen yksityiskohtia voisi toki tässä nyt lähteä ruotimaan, mutta nämä ovat mielestämme nyt ne pääseikat ja heikkoudet. Kiitos. Voisin tässä paljon jo tästä kuulusta toistaakin, mutta En nyt kuitenkaan halua toistaa. Kuitenkin haluan nostaa esiin kaksi ongelmallista asiaa. Ensinnäkin tämä ero online-offline välillä. Minusta se on käsittämätön, en ymmärrä miksi ero halutaan tehdä. Ja kun sitten tarkastelen tätä artiklaa 2, eli etämyyntisopimuksen määritelmä, niin eh, jos minä menen kauppaan näen siellä tuotteen, jonka mielelläni haluan ostaa. Ja sitten siellä kaupassa on sellainen tietokone, jota voin käyttää ostotapahtumaan. Ja myyjäkin on siellä paikalla, niin tämä on silti offline-kauppa. Jos minä, menen, jos minä menen kahden metrin päähän sen kaupan oven ulkopuolelle, niin sitten kyseessä onkin online-kauppa ja säännöt ovat erilaiset. Mielestäni tämä on kyllä aika kummallista ja kyllä tässä vielä hiukan hienosäätöä tarvitaan, koska ei, ei tämä, ei tämä näin voi toimia. Sitten vähimmäisharmonisoinnin suhteen tai täyden, täydellisen harmonisoinnin suhteen offline alallahan tosiaan on tämä kahden vuoden kausi, eli jäsenvaltiot voivat määritellä, että vaikkapa tietty suojakausi on pidempi kuin kaksi vuotta offline alalla, mutta ei online-kaupassa, ei verkkokaupassa. Eli tämäkin on taas outoa. Ja jäsenvaltioissa on erilaisia tilanteita. Ja myöskin tämä hierarkia eri sopimusten välillä, sekin on toisin tai eri tavoin eri jäsenvaltioissa määritelty. Miksi kuluttajalta Isossa Britanniassa viedään oikeus, joka, sillä, joka hänellä aiemmin on ollut. Tämä täys, täysimittainen harmonisointi veisi todella oikeuksia kuluttajilta. Irlanti kuusi vuotta, Skotlanti viisi vuotta, Ruotsi kolme vuotta, Alankomaat, Suomi, odotettu tuotteen elinkaari, ja tämä johtaa, tai liittyy vähän siihen, mitä Kallas sanoi, eri tuotteilla ole samaa elinien odotusta Esimerkiksi pesukoneen tulee toimia pidempään kuin jonkun muun laitteen. Eli kyllä näistä asioista täytyy toden totta käydä syvällinen keskustelu. Ei, ei kaikkea voi hoitaa samalla tavalla. Täyden harmonisoinnin voin hyväksyä vain siinä tapauksessa, että se johtaa huomattavasti parempaan kuluttajan suojan tasoon Eh, esimerkiksi näiden määräaikojen suhteen ja sitten kun ajatellaan vaikkapa Ranskaa tai Belgiaa, niin eh, on tiettyjä oikeuksia, jotka ovat perinteisesti, jotka on eh, perinteisesti näissä maissa tarjottu kuluttajille, eikä niitä saa lähteä vesittämään. Ja sitten meidän täytyisi laajentaa nämä määräykset kattamaan myös offline-kauppaa ei voi olla eroa online- ja offline-kauppojen välillä. Mm, nämä ovat aika hankalia kysymyksiä, ei niihin varmaan helppoja vastauksia ole, enkä minä ollenkaan kadehdi esittelijän työtä. Hänen työnsä tulee olemaan aika moinen vääntö. Voin nimittäin hyvinkin kuvitella, että ne jäsenvaltiot, joissa nykylainsäädäntö menee pidemmälle, eivät siitä halua luopua. Enkä minä ymmärrä, miksi jäsenvaltioita tulisi velvoittaakaan heikentämään olemassa olevia määräyksiä. Eli esittelijä, jos te haluatte tätä täyttä harmonisointia, teillä on meidän tukemme, mutta silloin tason on oltava kyllä erittäin korkea. Tai sitten pitää ottaa korkean tason vähimmäisharmonisointi niin, että jäsenvaltiot voivat säilyttää omat pidemmälle menevät määrä yksensä, mutta tällaisena tämä ehdotus ei kyllä minun ryhmälleni käy. Would anybody else like... Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? No, itseltäni pari lyhyttä kommenttia. Me emme tule lisäämään digitaalisille yhtenäismarkkinoilla kaupankäyntiä, jos kuluttajilla ei ole luja luottamus tähän toimintaan. Ja kuluttajista on hyvin vaikea hyväksyä, jos he menettävät olemassa olevaa kuluttajansuojaa, johon he ovat tottuneet, tai jos he ovat äh, he eivät täysin ymmärrä oikeuksiansa. Olen täysin yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että meillä ei voi olla erilaista sääntösettiä online ja offline. Ja tästä parlamentti on jo oma mietinnön osaltakin äänestänyt, eli online, offline, samat säännöt. Sitten olemassa olevien oikeuksien menetys. Esimerkiksi oikeus palauttaa virheellinen tuote, jos kuudesta vuodesta siirrytäänkin vain kahden vuoden oikeuteen. Minun mielestäni tämä menee täysin sen vastaisesti, mitä on tehty kiertotalouden osalta jo työtä. Eli yritetään rohkaista siihen, että tuotteilla olisi pidempi elinkaari. Jos menetetään olemassa olevia oikeuksia, joihin kuluttajat ovat jo tottuneet tietyissä maissa. Tämäkin saattaisi aiheuttaa paljon hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Samanaikaisesti meille on myös sanottu, että kuluttajat hyötyvät tässä siinä mielessä, että todistustaakka vaihtuu tässä Meillä ei ole mitään kovin hyvää vaikutusarviointitietoa tästä asiasta. Ei nyt voi olla niin kovin vaikea olla yhteydessä esimerkiksi suuriin jälleenmyyjiin älypuhelin tai pesukonealalla ja kysyä heiltä, että kuinka monta tuotetta palautetaan ensimmäisen kuuden, ku, kuukauden, kuuden kuukauden, kahden vuoden tai viiden vuoden aikana. Jos minä ostan jonkun ison tuotteen, No ajatellaan nyt vaikka lämminvesivarajaa omassa, varajaa omassa kodissani. Niin minä odotan, että se kestää yli kaksi vuotta. Ja jos se hajoaa, niin minä todella odotan, että se korjataan takuun piikkiin. Joten meidän pitäisi todella pystyä tässä työskentelemään myös jälleenmyyjien kanssa niin, että me voimme ymmärtää, että minkä verran tuotteita palautetaan. Koska jos me merkittävästi muutamme tätä todistustaakkaa kääntäiseksi, niin sitten loppujen lopuksi kuluttajia, kuluttajahinnat nousevat, eikä tämäkään ratkaise tässä kuluttajakysymyksiä. Joten henkilökohtaisesti uskon, että meidän täytyy vielä vaikutusarviointiin pureutua enemmän sen osalta, mitä tässä on ehdotettu. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, että me voimme kyllä tehdä tällaisen vaikutusarvioinnin, jos enemmistö poliittisista puolueryhmistä tätä kannattaa, niin Kenties meidän pitäisi todella tehdä tällainen. Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän jälleen vastata niihin seikkoihin, joihin monet parlamentin jäsenet ovat pureutuneet tässä. Ja sitten, jos aikaa jää, niin otan vielä nämä yksittäiset kysymykset huomioon. Useat toivat esille tämän online-offline kysymyksen. Voisitteko yrittää hoitaa tämän viidessä minuutissa? No, yritän. Ensinnäkin online-offline kauppa. Sanon jo, että olemme täysin yhtä mieltä tästä. Me emme halua, että meillä on erilaista, erilaiset säännöt näille kahdelle asialle. Me emme halua aiheuttaa hämmennystä kuluttajille, emmekä lisätä yritysten taakkaa. Me olemme refitsoja harjoitettu jo vienet paljon, mahdollisimman paljon eteenpäin. Aikataulu on se, että heinäkuussa saamme ensimmäiset tiedot, pian käynnistämme julkisen kuulemisen ja luomme sidosryhmän tässä. Me emme tietenkään tiedä vielä tuloksia, mutta tuloksista riippuen sitten täytyy tehdä päätös. Mutta ajatuksena on on joko se, että luovutaan lainsäädäntöprosessista tai muutetaan tätä ehdotusta ja komissio on sanonut, että yksi mahdollisuus on se, että laajennetaan soveltamisalaa kaikkeen myyntiin, mutta me emme halua aiheuttaa hämmennystä kuluttajien parissa, emmekä lisätä hallinnollista taakkaa yrityksille. Ja tämä on sitten se tärkeä asia, mitä haluamme saavuttaa. Sitten toinen seikka, tämä kuluttajasuojataso. Me olemme hyvin tiukasti ajastelleet tätä ennen kuin esitimme ehdotuksen. Mitä vaihtoehtoja meillä on? Periaatteessa kolme vaihtoehtoa. Ensinnäkin se, että pidetään kiinni siitä tasosta, joka kaikilla jäsenvaltioilla on suurimman osan asioiden osalta, eli se mitä myyntidirektiivissä on. Tai toinen vaihtoehto on se, että kaikki kumulatiiviset huiput tässä kaikesta kansallisesta kuluttajalainsäädännöstä otetaan huomioon ja sitten joidenkin osalta sitä parannetaan kuluttajasuojaa, mutta ei kaikkien. No miksi emme toimi niin kuin jotkut monet teistä sanoivat, että ei alenneta kansallista kuluttajasuojaa. No, miksi emme halua toimia näin? Jos mainitaan tilanne, jossa otetaan huomioon kaiken kansallis, kaikkien kansallisten kuluttajalainsäädäntöjen huippukohdat, niin silloin mennään mahdollisimman korkealle tasolle. Eli kuluttajat eivät tässä menetä mitään, mutta ketään vähittäismyyjää voidaan tällä tavalla rohkaista rajat ylittävään kaupankäyntiin. Tämän vuoksi me emme toimineet näin. Me halusimme kultaisen keskitien, joka antaa sen hyödyn, että yhtäältä on yksi ainut sääntösetti tuotteiden myyntiin, enemmän valinnanvapautta kilpailukykyisemmät hinnat, mutta samalla myös hyvin korkea kuluttajasuojataso. Pari erityisseikkaa tähän. Sitten tämä kaksi vuotta. Miksi valitsimme kaksi vuotta rajaksi? Ensinnäkin Tämä on ratkaisu, joka käytännössä on osoittautunut hyväksi, koska suurimmalla osalla jäsenvaltioista on tämä, mutta ei pelkästään tämä ole syynä. Vaan me tarkastelimme myös kuluttajatietoa ja huomasimme, että suhteellinen enemmistö kuluttajista on sitä mieltä, että kahden vuoden lainsäädännöllinen takuaika on aivan järkevä suurimmalle osalle tuotteista ja tämän vuoksi me valitsemme tämän kaksi vuotta. Sitten oikeus palauttaa tai olla vastaanottamatta tuotetta. No ajattelimme tätäkin. Ehdotuksessa ensinnäkin meillä on laitettu sillä tavalla, että on paljon helpompi mennä ensimmäisestä oikeusoikeudesta toiselle tasolle kuin päättää koko, purkaa koko sopimus. Toiseksikin meillä on sopimuksen peruutusmahdollisuus kahden viikon ö, sisällä kuluttajasuojadirektiivissä. Joten tässä puhutaan nyt tästä kolmannen ja neljännen viikon erosta. Meillä on tietoa, jotka osoittavat, että kuluttajat yleensä muutaman päivän sisään jo toimivat, jos he huomaavat, että tuote on viallinen. Ja suurin osa kuluttajista toimii viikon sisään joten kolmannen ja neljännen viikon vaikutus ei enää tässä ole kovinkaan, kovinkaan suuri, ja tämän vuoksi me äh, päädymme tähän ehdotukseen. Joissakin jäsenvaltioissa, ja ajatellaan nyt vaikka yhdistyneen kuningaskunnan oikeussuojakeinoja, jos on tällainen piilovirhe, niin sen käytännön merkitys vähenee, jos on kahden vuoden äh, todistustaakan käänteisyys, koska äh, piilovirhe kysymys pätee vain silloin, kun tämä virhe huomataan kahden vuoden määräajan jälkeen. Vasta silloin toimittajan tai myyjän täytyy todentaa, todistaa, että virhe oli minkä tuotteiden osalta että voidaan löytää tuotteita, joissa kuluttaja voi kahden vuoden kuluttua osoittaa, että tuote on ollut alun perinkin virheellinen. Yhdys, yhdistyneen kuningaskunnan ö, oikeussuojakeinoista voidaan pitää kiinni. No itse asiassa kaikissa ö, jäsenvaltioissa on tällaista, ö, tällaisia oikeussuojakeinoja ö, pilovirheitä varten, niin niistä voidaan pitää kiinni, koska direktiivillä ei tätä harmonisoida. Sitten no, useiden jäsenten kysymykset. No niin, tässä todellakin esittelijälle voin todeta, että alun perinhän meillä oli direktiivi, mutta se osoittautui jo lainsäädäntötekniseksi, teknisesti niin hankalaksi, että se oli parempi jakaa kahtia kun tämä tilanne oli niin hankala. Eli joka kerta, kun digitaalinen sisältö nousi esiin, tarvittiin erityissääntö. Tämä on liian monimutkaista eikä käytännössä mahdollista toteuttaa. Ja sitten toinen syy on se, että digitaalista sisältöä varten on uudelleen tarkastelulauseke juuri siitä syystä, että markkinakehitys ja teknologian kehitys on niin äärimmäisen nopeaa. Emme halua kuitenkaan kaupan tai myynnin suhteen tätä, koska siitä meillä on kauppadirektiivissä tai kaupan käyntidirektiivissä aika paljon kokemusta, eli siinä ei ollut mitään hankaluuksia. Tämä oli siis tämä syy tälle jaolle. Ja nyt sitten Anderson, te mainitsitte, että vaikutusarvio käsittelee ainoastaan hyvin rajallista määrää tai joukkoa näitä mm, haastatteluja, siis kuusi yrityksissä, mutta meillä on paljon muutakin tietoa. Me olemme toteuttaneet kaksi 20 000 yrityksen kuulemista, samoin sidosryhmäkuuleminen koko vuoden mittaan ja sitten vielä tämän lisäksi, arvoisa edustaja, toteutimme joidenkin PK-yritysten syvähaastatteluja sellaisten pk-yritysten, joilla on kokemusta rajat ylittävästä kaupasta, ymmärtääksemme todella mahdollisimman syvää luotaavasti kaiken. Tämä oli siis vain ihan jäävuoren huippu tietojen keruutyössämme. Artiklaan 4.3 direktiivissä viittaatte. Tämä on ihan sama kuin siinä myyntidirektiivissä mm, vähittäiskauppiaallahan täytyy olla mahdollisuus tiedottaa kuluttajalle, että tuote saattaa olla viallinen. Jos tällaista mahdollista ei ole, mahdollisuutta ei ole, niin esimerkiksi käytettyjä tavaroita tai tuotteita ei voi myydä. Eli eh, mm, tuossa myyntiä käsittelevässä direktiivissä eh, tämä on jo mukana. Ja tämähän vahvistaa kuluttajan suojaa entisestään, koska kuluttajan on tiedettävä ja myös sitten vielä hyväksyttävä tämä ja ilmaistava hyväksyntänsä. Eli tätä on vahvistettu, parannettu kuluttajan suojatasoa verrattuna aiempaan direktiiviin. Sitten edustaja Van että kysyitte tasapainosta, eli siis se, että kuluttaja, miksi kuluttaja voi valita korjauksen tai korvaavan tuotteen. E, siis tämähän on olemassa jo aiemmassakin direktiivissä, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi suhteettomuus tai mahdottomuus. Eli jos ei kerta kaikkiaan ole mahdollista korvata tuotetta, koska se on ainutlaatuinen, niin sitten kuluttaja ei myöskään voi vaatia sen korvaamista. Tai jos korvaaminen tulee suhteettoman kalliiksi, voidaan myös pyytää korjausta. Ja sitten ja kyllä, kello on paljon minäpä tässä. No ehkäpä lopetan tähän ja kiitän, kiitän teitä lämpimästi siitä, että jaksoitte kuunnella. Kiitoksia ja muut vastaukset varmaan saamme kirjallisina. Jälleen toisin tämän seikan esille. Meidän on hyvin vaikea sanoa, että teemme jotain, joka hyödyttää kuluttajia, jos kulut kuluttajajärjestöt tuovat huolenaiheensa esiin meidän suuntaamme, joten tässä nyt kyllä odotamme, mitä esittelijä, varjoesittelijä haluavat tehdä tässä niin, että päästään syvemmälle pureutumaan tähän ongelmaan. On hyvin vaikea perustella sitä, että muutetaan kuluttajalainsäädäntöä kuluttajien etujen parantamiseksi, mutta kuluttajajärjestöt ottavat esiin huolenaiheita tässä. Kiitoksia. Seuraava kokouksemme on 23. toukokuuta iltapäivällä alkaen kello 15 ja sitten 24.5. myös. Kiitokset kaikille. in particular, please, to our secretariat. Erityiset kiitokset sihteeristöllemme ja loistaville tulkeillemme ja henkilökunnalle myös siitä, että jäitte tänne näin myöhäiseen aikaan tänä iltana.